Unkarille puheenjohtajavaltana tämä aihepiiri on erityisen tärkeä. Me laskemme teidän yhteistyönne varaan. Kiitos valtiosihteeri aivan selvästi Unkari puheenjohtajavaltana jatkaa Belgian aloittavan perinnettä. Tämä keskustelu loppuu tähän. Luojan siunausta teille kaikille. Seuraava istunto on huomenna 20. päivä aamulla kello 9 ja sitten iltapäivällä kello 15 tapaamme taas. Esityslista on tiedossa. Se löytyy Euroopan parlamentin nettisivuilta. Näkemisiin ja hyvää yötä.